I want to welcome you all to the... No niin, tervetuloa kaikki. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle järjestelyistä eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista perustamista varten. Aika vaikea ja pitkä otsikko. Tämä on kuitenkin tärkeä kysymys Euroopan parlamentille – Tätä kysymystä on käsitelty jo useaan otteeseen. Ja hiljattain tästä keskusteltiin Puolan ulkoministerin Sikovskin kanssa. Me esittelimme heille vähän epäilyksiä liittyen näihin alkuperäisiin neuvoston ehdotuksiin. Me haluamme todellakin, että on tehokas, joustava rahasto, jolla edistetään demokratiakehitystä. Ja Mehän näemme tämä joka päivä, että tällaista tarvitaan. Meidän täytyy järjestää kuulemisia Sudanin ja Kongon demokraattisen tasavallan suurlähettiläät juuri olivat täällä paikalla. No, valtion nimi on Kongon demokraattinen tasavalta, mutta varmaan sielläkin tarjotaan vielä demokratiatukea ja muissakin maissa tällä välineellä voi olla merkittävä rooli. Esittelijä on Graf Lambsdorff. Hän on täällä ja hän kohta ottaa puheenjohtajan tehtävät hoitaakseen, mutta täällä on myöskin muita varjoesittelijöitä paikalla. Täällä on asiantuntijoita, erityisesti Puolan varapääministeri, ulkoministeri Donovski, joka saa kohta puheenvuoron. Pyydän, että puhutte lyhyesti ja täsmällisesti, koska meillä ei ole enää hirveästi aikaa, mutta uskon, että keskustelusta tulee kuitenkin mielenkiintoista. Ja aluksi pyytäisin, että Malgorzata Vasilerska käyttää puheenvuoron. Hän on demokratiatarkkailuosaston pääjohtaja. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. On todella ilo olla puhumassa täällä Euroopan ulkosuudenhallinnon puolesta – ajatellen muutoksia, joita on tapahtumassa eteläisellä naapurialueella ja ajatellen jatkuvia haasteita itäisessä, itäisellä naapurusalueella, korkea yhdessä komission kanssa julkaisi toukokuussa yhteisen tiedonannon, joka oli EUn vastaus muuttuvan naapurustoon. Euroopan demokratiarahaston kautta pyritään tukemaan demokratisoitumisprosesseja naapurialueilla. Se on yksi innovatiivisimmista ajatuksista, joita sisältyy tähän tiedonantoon. Ulkoasioiden neuvosto on ilmaissut tukevansa tätä rahastoa johtopäätöksissään kesäkuulta, 20. päivältä kesäkuuta, ja viime viikon johtopäätöksissä ensimmäiseltä joulukuuta ulkoasioiden neuvosto vahvisti tukensa eurooppalaiselle demokratiarahastolle ja kehotti nopeaan toimintaan sen perustamiseksi. Jäsenvaltiot tällä hetkellä keskustelevat julkilausumasta, joka sisältää peruselementit perustan eurooppalaiselle demokratiarahastolle. Pääelementit esityksessä ovat jo olleet keskustelun kohteina, niitä ovat käsitelleet eri yksiköt komissiossa, ja eri kabinetit, samoin kuin Euroopan parlamentti, ennen kaikkea ulkoasevaliokunnassa, kehitysvaliokunnassa ja ihmisoikeuksien alivaliokunnassa. Ulkosuhdehallinto on myös ollut yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan, eri aivoriihiin, poliittisiin ö, säätiöihin viime viikkoina. Tärkein tavoitteemme on ollut kehittää väline, joka selkeästi antaa lisäarvoa ja on luonteeltaan täydentävä – suhteessa olemassa oleviin välineisiin ja politiikkoihin, ennen kaikkea Euroopan naapuruspolitiikkaan, demokratia- ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteeseen ja myöskin siihen, niihin johtopäätöksiin, joita neuvosto on hyväksynyt demokratian tukemisesta. Pääajatukset ovat, että rahasto tulee keskittymään alussa naapuru, naapuristoalueeseen, mutta sen ei pitäisi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että se tulevaisuudessa voisi myöskin vastata siirtymävaiheen prosesseihin ja poliittisiin haasteisiin myöskin muilla maantieteellisillä alueilla. Siitä tulee olemaan selkeä tehtävä. Se tulee edistämään poliittisen ja sosiaalisten liikkeiden yhdentymistä, ruohonliikkeen organisaation toimintoja, mukaan nuorisojärjestöjä ja myöskin muiden poliittisen sosiaalisten toimijoiden toimintaa, jotka ovat aktiivisia poliittisessa siirtymävaiheessa ja rauhanomaisesti, tai ovat rauhanomaisesti mukana taistelemassa demokratian puolesta omassa maassaan. Tarkoitus on siis luoda demokraattinen tila siirtymävaiheen prosesseissa. Tämä on avaintekijä, jossa demokratiarahastolla voi olla merkitystä verrattuna muihin olemassa oleviin instrumentteihin. Rahaston tulisi toimia yksityisenä hyötyä tuottamattomana yksikkönä. Se tekee päätöksensä riippumattomana, mukaan luettuna kaikki rahoituspäätökset. Ihanteellista olisi, jos se voisi toimia pitäen etäisyyttä jäsenvaltioihin ja EUn toimielimiin. Rahasto pyrkii tekemään päätökset nopeasti ja joustavasti. Tämä on avainelementti eh, rahastossa ja tätä kautta jotta tartutaan niihin aukkoihin, joita on olemassa nykyisten välineiden sisällä. Tätä kautta rahastolla voi myös olla sen tärkein lisäarvo. Kuitenkin EUn toimielimet, ennen kaikkea Euroopan parlamentti, ovat mukana rahaston hallintoelimissä, jotka valvovat rahaston toimintaa. Rahaston tulisi pyrkiä harjoittamaan yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa, kuten poliittisten säätiöiden kanssa – ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, jotta toiminta on johdonmukaista, mutta jotta myös hyödynnetään, voidaan niiden kokemuksesta ja läsnäolosta kentällä ja jotta vältetään päällekkäisyyttä. Rahasto luo omat sopimus- ja rahoitussääntönsä. Olemme kuitenkin varmoja siitä, että se löytää soveliaan tasapainon toisaalta äh, terveen, terveen rahojen hallinnan, avoimuuden ja vastuullisuuden välillä ja toisaalta tehokkuuden, joustavuuden ja nopean rahojen toimitta- eteenpäin saattamisen osalta. On tärkeää, että EUn rahoitussääntöjä noudatetaan koska EUn varojen osalta. Odotamme, että rahasto saisi alkurahoituksensa jäsenvaltioilta ja EUn varoista. Nykyinen esitys sisältää tärkeimmät elementit, jotta jäsenvaltiot voivat sopia tavoitteista, toimivaltuutuksesta ja avaintoimintaperiaatteista. Muut tekstityksityiskohdat on sovittava myöhemmässä vaiheessa työn kautta, joka tapahtuu työryhmässä, joka on tarkoitus perustaa, ja uskomme, että Euroopan parlamentin täytyy olla mukana työryhmässä. Odotan mielenkiinnolla reaktioitanne, kommenttejanne, ajatuksianne, ja olen hyvin iloinen siitä, että voin ilmoittaa, että herra Matsi Popovski liittyy. Seuraamme noin kello 12 ja hän mielellään varmasti myös vastaa kysymyksiin. Thank you very much, uh, indeed. Kiitoksia tästä tiiviistä alustuksesta. Sitten Puolan varapääministeri Stanowski, olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you for the... Kiitos. Kiitos kutsusta ja tilaisuudesta käydä keskustelua demokratiatuesta ja ajatuksesta eurooppalaiseksi demokratia, demokratiarahastoksi. Puolassa me ymmärrämme, että Eurooppa on demokratian alkupaikka ja lähde. Tämä on se paikka, jossa demokratia syntyi. Todennäköisesti ei ole parempaa paikkaa keskustella siitä, miten demokratiaa voitaisiin tukea kuin Euroopan parlamentti. Kyse on konsensuksen luo, luomisesta ja keskustelusta Euroopassa. Jo, juuri tällä hetkellä Puola johtaa neuvostoa ja me näemme, että me tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja ja innovatiivisia välineitä. Kun me pohdimme talousasioita ja myös naapuruussuhteitamme lähinaapureihin ja toisaalta myös kaukaisempiin naapureihin. Ajatus eurooppalaisesta demokratian rahastosta tuli keskusteltavaksi viimeisen puolen vuoden aikana. Paljon kommentteja on esitetty, tukea niin ikään, ehdotuksia jäsenvaltioista ja myös Euroopan unionin toimielimistä, jotka ovat keskustelleet siitä, mikä olisi paras tapa varmistaa, että todellakin tuotamme lisäarvoa. demokratian ydinajatus on saada aikaiseksi lisäarvoa suhteisiimme niiden kanssa, jotka kamppailevat demokratian puolesta, jotka pyrkivät saamaan aikaiseksi parempia mahdollisuuksia päättää omista asioistaan. pohdintamme demokratiarahastosta ovat nimenomaan keskittyneet Afrikan kysymyksiin ja arabikeväseen. Minulle on suuri kunnia olla paikalla Vaci Livskan rinnalla. Hän on ystäväni, jonka kanssa olemme tehneet valko asioissa yhteistyötä. Olemme rakentaneet yhteyksiä Puolan ja Valko-Venäjän demokratian välille. Me tarvitsemme demokratiarahastoa eteläiseen naapurustoon, itäiseen kumppanuuteen. Sitä tarvitaan myös Burman kaltaisissa paikoissa. Se ei varmaankaan ole ensisijainen toiminta-ala, mutta mutta varmasti demokratiarahaston hyödyntäminen tässäkin voisi olla mahdollista. Puheenjohtaja Puola kysymyksessä toimii mahdollisimman eurooppalaisesti. Me haluaisimme ottaa mukaan jäsenvaltiot ja myös toimielimet tähän työhön. Euroopan parlamentilla on kiistatta oma roolinsa ja ulkoasian hallinnon rooli on keskeisen tärkeä, jotta tämä aloite saadaan käyntiin. Niin kuin sanottua, välineen tulisi olla nopea, joustava ja tehokas. Sen pitäisi auttaa pluralismin ja keskustelun toteutumisessa näissä maissa ja näissä yhteiskunnissa, joissa ei ole vapautta eikä moniarvoisuutta näissä kysymyksissä. Oli hyvin tärkeää, että viimeisimmässä korkean tason foorumissa, jossa pohdittiin Busanissa avun perillemenoa, kun me olemme suhteessa BRIC-maihin, muihin avunantajamaihin, Kiinaan, Intiaan, Brasiliaan. Me pohdimme, mikä tulisi olla meidän roolimme – miten me kannamme oman vastuumme, kun rakennamme yhteistyötä kumppaniemme kanssa lähi naapurustossa ja myös maailmanlaajuisesti. Miten varmistamme, että ihmisoikeudet toteutuvat samalla tavalla kaikkialla samanaikaisesti? Tarjoamme tukea sellaisille poliittisille liikkeille ja toimijoille, jotka tukevat pluralismin ja demokratian ajatusta, jotka ovat valmiita tekemään yhteistyötä, yhteistyötä niin, että voimme rakentaa demokraattisten valintojen pohjalta näitä yhteiskuntia. Tämän takia me olemme mukana tukemassa ajatusta eurooppalaisesta demokratian rahastosta ja sen takia uskommekin, että sen tulisi olla yhteinen hanke jäsenvaltioiden ja toimielinten kesken. Kiitos. Thank you very much, uh, minister. Kiitoksia. On hienoa, että korostitte Euroopan parlamentin roolia ja toivottavasti, että sitten kun tätä toteutetaan, se myöskin näkyy sitten Kyseessähän on demokraattisesti valittu parlamentti ja se voi olla roolissa näiden asioiden edistämisessä. Sitten Olavia Litska, hänet jo mainittiin. Hän on International Consortium Belarusin puheenjohtaja. Pyydän teitä käyttämään puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ennen kuin puhun tästä demokratiarahastosta. Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta. Ehkä aluksi kertoisin vähän valko tilanteesta ja mitä siellä tapahtuu sosiaalisesti ja poliittisesti. valko usein käytetään kokeena sen suhteen, mitä pitäisi tehdä kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tukemiseksi. Ja monet asiathan eivät siellä toimi kunnolla. Eli kun mietitään eurooppalaista demokratiarahastoa, meidän täytyy muistaa, että joulukuusta 2010 jälkeen tämä tilanne romahti valko ja nyt tämä tilanne on ikään kuin kylmä sisällissota ja yhteiskunta on hyvin kahtia jakautunut. Meillä on myöskin hyvin paljon rajoituksia ihmisten oikeuksien osalta, ihmisoikeuksien osalta. Esimerkiksi kun ajatellaan uusia lakeja, jotka liittyvät julkisiin kokoontumisiin ja kansainvälisen rahoituksen käyttämiseen. Sillehän on asetettu paljon rajoituksia ja monet toimista, joihin kansalaisten pitäisi ryhtyä edistääkseen demokratiaa, se saatetaan katsoa rikolliseksi toiminnaksi kaikki riippumattomat toimijat valko myöskin poliittiset toimijat ja voimakkaat yksilöt, kirjailijat, bloggarit, filosofit ja muut, tällä hetkellä heidät pitää nähdä valko kansalaisyhteiskuntana, koska yhteiskunta on hyvin sirpaloitunut ja kaikki, mikä on riippumatonta, voidaan luokitella nyt kansalaisyhteiskunnaksi. Myöskin täytyy ymmärtää, että kansalaisyhteiskunnalla on rajoitettu yhteys kansalaisiin. Se on heikkous, mutta se on nyt kuitenkin todellisuutta. Ja toinen heikkous on se, että viestintää ja koordinointia ei ole kahden riippumattoman voiman välillä poliitikkojen ja kansallisyhteiskunnan välillä. Siellä on väärin ymmärryksiä. Tällaista luottamusta yritetään luoda, mutta olemme vielä kaukana siitä, mitä tarvitaan. Sitten vielä resursseista yksi asia. Kansainvälistä rahoitusta on ainoastaan demokratialle. Mitään maan sisäisiä varoja ei ole varattu tähän tarkoitukseen. Ja EUn rahoitus on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti, mutta vain pientä osaa siitä voidaan käyttää demokratisointiin. Esimerkiksi ei-valtiolliset toimijat vaativat rekisteröintejä, viranomaisten hyväksynnän. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut hyvä tämä itäinen kumppanuus. Se on tuonut uutta dynamiikkaa kansalaisyhteiskuntaa ja nyt uskotaan, että asioita voidaan muuttaa ja nyt on mahdollisuus rakentaa suhteita Euroopan toimielimiin ainakin kansalaisyhteiskunnan puolelta. Eli mikä on sitten hyvä tässä eurooppalaisessa demokratiarahastossa meidän kannaltamme? Ensinnäkin näin voidaan keskittää nämä varat demokratisoitumiskysymyksiin, koska ei-valtiolliset toimijat tekevät samantyyppisiä asioita, mutta se on alhaalta ylöspäin lähestymistapa. Kansalaisyhteiskunta keskittyy enemmän politiikan edistämiseen ja demokraattisten arvojen edistäminen on tarpeen laajemmassa mielessä. Eurooppalaisella demokratiarahastolla on potentiaalia tukea innovaatioita, mutta ei pelkästään standardiratkaisuja. Maassa tarvitaan innovaattisia ratkaisuja, koska tavalliset ratkaisut eivät toimi ainakaan tässä demokratiaa edeltävässä vaiheessa. Ja rahastolla tähän asiaan voidaan vaikuttaa. Tämän kolmanneksi nopea ja riippumaton toiminta, joka on riippumatonta byrokratiasta päätöksenteossa ja rahaston tehokas käyttö ja kohdentaminen. Tätä me odotamme demokratiarahastolta. Tämä on meidän kannaltamme lisäarvoa. Ja tämä on lisä muille EU-mekanismeille. Rahaston ajatuksena on, tai ainakin tällä hetkellä sitä kuvataan tällä hetkellä, että se kiinnittää enemmän huomiota sisäisiin toimijoihin eikä niin valtavirtaisiin toimintamalleihin. Jos vahvistetaan paikallisia voimia Ainoastaan sillä tavalla saadaan aikaan muutoksia. En nyt puhu jostain tietyistä voimista, mutta ne, jotka todellakin voivat taistella demokraattisten muutosten puolesta. Sitten mitä haasteita voidaan havaita lisärahoitusdemokratia prosessille valko esimerkiksi ei tarkoita sitä, että demokratia lisääntyy. Eli tämä nyt ei ole suorassa yhteydessä. Eli miten edistystä saadaan aikaan? Ja tämä on ehkä kaikkein suurin haaste. Ja toiseksi, jos puhutaan siitä, että tuetaan demokraattisia voimia, niin keitä nämä demokraattiset voimat sitten ovat? Miten heidät voidaan yksilöidä kunnolla? Minkä tyyppistä tukea he todella tarvitsevat? Ja miten tämä tuki voidaan järjestää niin, että voidaan vahvistaa demokraattisia toimijoita maan sisällä? Ja sitten sitten vielä toinen suuri haaste. Tämä näkyi hyvin selvästi viime vuoden aikana esimerkiksi Alex Bialitskin tapauksessa. Eli mitä tehdään turvallisuus- ja avoimuusongelmille? Me haluamme tietysti luoda turvallisuutta toimijoille, jotka voisivat käyttää tätä rahastoa hyväkseen tulevaisuudessa – mutta ikävä kyllä on ollut tapauksia, joissa ei tiedetä varmasti tästä turvallisuustilanteesta, koska nämä demokraattiset säännöt, jotka ovat normaaleja Euroopassa ja myöskin valko näitä haluttaisiin, mutta ne tuovat muassaan kuitenkin lisää epävarmuutta tilanteeseen. Eli tähän tilanteeseen pitäisi löytää nyt jotain ratkaisuja. Sitten jos puhutaan ehdotuksista, jotka voisivat olla avuksi meidän kannaltamme, no nyt ehkä mainitsen neljä. Ensinnäkin voitaisiin ruveta käymään keskustelua periaatteista ja luoda koordinointijärjestelmä paikallisten toimijoiden kanssa kaikilla tasoilla, alustavista tutkimuksista hankkeiden käynnistämiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin. Uskon, että rahasto on paljon tehokkaampi, mikäli tämä viestintä pohjautuu viestintä käydään säännöllisesti ja paikallistoimijoita ei nähdä ainoastaan tämän tilanteen edunsaajina. Toiseksi täytyy määritellä kriteereitä, joiden pohjalta valitaan ne toimijat, joita tuetaan ja ne tilanteet, joissa tuen antaminen on tarpeen. Tuella ei pitäisi heikentää demokraattisia toimijoita tai aiheuttaa kilpailua niiden välille. Tällainen tulisi välttää. Ja tällaistahan on nähty itäisen kumppanuuden kehityksessä. Ei tästä hankkeesta johtuen, vaan se on osa tätä dynamiikkaa valko -Venäjällä. Tilanne on hyvin erikoinen poliittisen maailman ja kansalaisyhteiskunnan välillä, ja esimerkiksi Armeniassa oli todellista kilpailua tästä tuesta. Sitten kolmanneksi ajatus, josta puhuttiin Friden politiikkabriefauksessa syyskuussa. Eli kolmen pilarin järjestelmä, eli siirtymistä edeltävä vaihe, siirtymävaihe ja siirtymän jälkeinen vaihe. Jokainen näistä vaiheista on hyvin erilainen. Eli ehkä tällä tavalla näitä ohjelmia voitaisiin kohdentaa tarkemmin näihin eri vaiheisiin. Ja silloin niistä on enemmän hyötyä. Ja sitten viimeinen kohta. Pitäisi ottaa mukaan tärkeitä demokratian edustajia Euroopan demokratiarahaston rakenteisiin. Kyseessä voisi olla esimerkiksi kuulemisia, neuvonantoa. En nyt tiedä, minkä tyyppistä, minkä tyyppisestä elimestä olisi kyse, kyse on vaikka jonkinlaista asiantuntijaa työryhmästä, mutta se täytyisi ottaa mukaan tämän demokratiarahaston toimintaan. Kiitos. Kiitoksia. Te esitte meille vaikeita kysymyksiä, mutta teillä oli myöskin ehdotuksia. Ja parlamentti kiittää teitä tekemästänne tärkeästä työstä. Ja sitten Jacqueline ei Open Society Instituteista esittää kommentteja ennen kuin Lambsdorff saa puheenvuoron. Thank you, Chair, and uh, members of the... Kiitos puheenjohtaja. Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro valiokunnassa. Nyt olemme jo kuulleet paljon, joten pyrin puhumaan lyhyesti. Edustan nyt säätiötä, jolla on 30 vuoden kokemus kansalaisyhteiskunta-asioista. Me tuemme paikallisten järjestöjen toimintaa, jotka ovat mukana demokratiaprosesseissa ja osallistumisessa. Kun demokratiarahastoon perehdyimme muutama kuukausi sitten, niin ydinkysymyksenä pidämme sitä, miten se tarjoaisi lisäarvoa. Juuri kuulimme tähän viitattavan edellisessäkin puheenvuorossa. Kyseessä on se, että jo nyt toimielimet ja välineet tekevät hyvää työtä demokratiakysymyksissä. Miten nyt sitten demokratiarahasto voisi antaa kourintuntuvan panoksensa tähän vielä? Nyt kuulimme jo ehdotuksista. Me tuemme demokratiarahastoa säätiönä. Se tarjoaisi mahdollisuuden antaa EUn tukea joustavammin paikallisille toimijoille, jotka pyrkivät edistämään kansais- eh, yhteiskunnissaan demokratiaa. Oikeastaan katson, että viisi periaatetta voidaan tunnistaa, joita pitää kunnioittaa demokratian rahastossa. Ensinnäkin täytyy huomioida paikalliset tarpeet. Tällainen alhaalta ylöspäin lähestymistapa, jota useinkaan ei nähdä EUn avussa, on äärimmäisen tärkeää. Juuri nyt ajattelen Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-Itää. On aivan legitiimiä kysymyksiä, joita esitetään, paikallisia eri, erityispiirteitä, Tämä ei koske pelkästään hallituksen äh, toimintaa, vaan myös kansalaisten ja, ja aktivistien toimintaa, jotka ovat äh, olleet vastustamassa entistä valtakoneistoa ja vallanpitäjää. EU-prosessi ei saa tapahtua niin, että paikalliset äh, toimijat ja paikalliset organisaatiot unohdetaan tai ohitetaan. Demokratiarahastossa on löydettävä tasapaino – niin, että se on strateginen, aivan niin kuin esittelijäkin korostaa mietintöluonnoksessa, ja toisaalta huomioi paikan päältä kentältä nousevat tarpeet. demokratiarahasto voisi toimia tehokkaammin niin, että ei niinkään kuunneltaisi byrokraattien Brysselistä tulevia äh, sääntöjä ja rahoitusmääräyksiä, vaan huomioitaisiin paikalliset tarpeet. Toiseksi tuetaan niitä toimijoita, jotka ovat mukana demokratian edistämisessä. Aiemmin nimenomaan tällaiset hankkeet ovat tulleet ulkoa päin, eh, jossain määrin myös sisältä, poliittisten puolueiden aloitteina. Meillä on myös solidaarista AY-liikehdintää, joka täytyy pitää mielessä, joka on varmasti ollut mielessä tämän uuden toiminnan suunnittelussa, niin että tuetaan nuoria toimijoita, aktivisteja, AY-liikettä. Tämä kaikki on tärkeää ja tätä kautta voidaan saada lisäarvoa. Tällä hetkellä olevissa olevien välineiden kautta nämä toimijat eivät saa tukea. Demokratiarahasto voisi esimerkiksi äh, myöntää stipendejä toisinajattelijoille, aktivisteille, jotka tulevat oppimaan Eurooppaan demokratiasta. Voitaisiin tukea tiedotusvälineitä, diasporaa, think tankkejä, ajatushautomoita, jotka ovat hyvin tärkeitä poliittisten puolueiden rakenteiden ulkopuolella. Demokratian rahasto, sen täytyisi toimia puolueettomasti, neutraalisti, niin että demokraattisia järjestelmiä ja kulttuureita se tukisi, eikä niinkään lähtisi tukemaan voittajia. Se ei saa toimia syrjivästi tuessaan, eikä noudattaa vain vallalla olevaa ideologiaa. Totta kai nopeus on tärkeä. Jos väline jää ihmisten hylkäämäksi, niin toki se epäonnistuu. Täytyy olla myös organisaation rakenteessa jonkinlainen turvaverkosto, esimerkiksi kiertävä johtokunta, vaihtuva johtokunta. Me olemme pitäneet sitä Open Society-säätiöissämme hyvin tärkeänä, jotta voidaan välttää eturistiriitojen syntyminen ja voimme edistää avoimuutta päätöksentekoprosessissa sen suhteen, mitä, mitä projekteja tuetaan. Neljänneksi on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota siirtymäkauden kontekstiin pitäisi olla sellainen sihteeristö, joka, joka tekee yhteistyötä hallinnon kanssa, joka tuntee alueen ja pystyy ryhtymään oikeisiin toimiin tarvittaessa. Niin kuin kuulimme edelliseltä puhujalta, äh, on kolme eri pilaria eri siirtymäkauden vaiheiden varalle. Onko kehitys sellainen kuin Venäjällä tai Georgiassa? Onko maa Valko-Venäjän kaltainen taikka sitten Libyan kaltainen? Mitkä olisivat ne toimet, joita näissä eri tapauksissa tarvittaisiin? Kuulimme myös edellisissä puheenvuoroissa sanat äh, joustava, riskin hyväksyvä, innovatiivinen. Näitä sanoja ei juurikaan käytetä kansalaisyhteiskunnassa, kansalaisjärjestökentällä kovin paljon silloin, kun puhutaan olemassa olevista eu välineistä. Jos olette olleet kentällä työssä, niin kyllä ymmärrätte, mitä tarkoitan tällä. Näiden pitäisi olla ensisijaisia välineitä, eikä suinkaan viime kädessä käytettäviä välineitä. Tämä väline voi olla sellainen, joka synnyttäisi uusia kumppanuuksia ja välineitä, joita voidaan edistää muiden eu välineiden puitteissa. Demokratiarahasto voi täydentää EIDHRn kovasti tarvittua työtä niin, että voidaan suojella ihmisoikeuksia, Kuitenkin uskottavuuden kannalta demokratiarahaston on oltava instituutioista hieman kauempana. Tämä täytyy toki yhdistää EU-hun ajatuksen tasolla, mutta EU ei voi sitä valvoa uskottavuuden kannalta. Jos sitten hallitus, kumppanuushallitukset energiarahaston kautta mutta pyrkivät tätä ohjailemaan, niin se ei ole tietenkään hyvä asia. Kiitoksia. Thank you very much for your presentation. Kiitoksia. Eli sitten odottamme tämmöistä ihmeinstituuttia, jos kaikki kriteerit täyttyvät, mutta tietysti täytyy olla kovat odotukset ja katsoa, miten sitten todellisuudessa tapahtuu. Sitten puheenjohtajuus ja puheenvuoro siirtyy Lamstorfille. Hän on tämän valiokunnan esittelijä. Hän pitää nyt puheenvuoron ja sitten sen jälkeen varjoesittelijät ja muut jäsenet, parlamentin entinen puhemies myöskin voivat sitten esittää kommentteja. Ja toivottavasti meillä on sitten rakentavaa keskustelua. Ja puheenjohtajavaltio Puola ja Tanska ottavat sitten suosituksemme huomioon. Ja sitten voimme tukea tätä rahastoa. Se on erittäin tärkeä väline, ei pelkästään muille maille, mutta myöskin EUlle itselleen. Eli Lambsdorff, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä vieraita. On tärkeää, että ovat tällä paikalla. On tärkeää kuulla niitä ihmisiä, jotka ovat tekemässä työtä kentällä, jos me haluamme tukea tätä eurooppalaista demokratiarahastoa ja niitä välineitä, joita meillä on, ja haluamme yksilöidä, mitä voimme tehdä, tehdä paremmin tulevaisuudessa. Joten kiitos kaikille läsnäolijoille. Haluaisin myös kiittää varjoesittelijöitä panoksesta, jonka he ovat hyvin rakentavalla tavalla tuoneet mukaan. Ja haluan kiittää kollegoja niistä valiokunnista, siis kehitysvaliokunnasta, naisten oikeuksien valiokunnasta, jotka ovat esittäneet lausuntoja ja tehneet ehdotuksia, joita pohdimme työstän, työstäessämme näitä suosituksiamme. Haluaisin esittää kommenttini kolmassa osassa. Ensinnäkin muistuttaisin, mistä me puhumme tästä, miksi me ylipäätään puhumme tästä demokratiarahastosta. Toiseksi haluan ottaa esille avainkohdat suositusluonnoksistani ja haluan sitten puhua lyhyesti Euroopan parlamentin roolista tulevassa kehityksessä ja toiminnassa. Haluaisin aloittaa muistuttamalla siitä, miksi tästä keskustellaan. Olemme puhuneet siitä, että Euroopan unionilla ei ole riittävästi valmiutta tukea niitä, jotka ajavat demokratian demokratista muutosta nimenomaan arabikevään aikana. Täällä on esitetty kommentti, joka liittyvät tiettyyn turhautuneisuuteen, jota on no-, noussut esille liittyen siihen, mitä kykyä meidän toimielimillämme ja välineillämme on vastata näihin muutoksiin, mitä tapahtuu eteläisellä naapurialueella. Nyt on mahdollisuus keskustella, luoda kenties jotakin uutta ja jossakin mielessä kenties epätavallista, jotakin, mikä voi auttaa meitä vahvistamaan uskovuutta, uskottavuuttamme näiden ihmisten joukossa, jotka taistelevat demokratian puolesta, ja jotakin, mitä vähemmän sitoisivat tietyt ongelmat, jotka ovat realiteettia tällä hetkellä. Me haluaisimme luoda kokonaisuuden, joka voi toimia nopeammin ja joustavammin, yksikön, joka on vähemmän byrokraattinen ja jonka menettelyt ovat keveitä. Haluan tehdä selväksi, kysymys ei ole siitä, että tässä nyt korvattaisiin tehtyä työtä tai päälle tehtyä pitäisin kaksinkertaisena jotakin työtä, jota ollaan tekemässä. Ennen kaikkea te työtä tehdään demokratia- ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen aloitteen puitteissa. Kysymys on nimenomaan keskittämisestä. EIDHR, ajatellen parlamenttia, parlamentin mielestä on tehnyt erittäin hyvää työtä. Se on väline, joka on lähellä tämän talon sydäntä ja me tuemme sitä edelleen. Kuitenkin sillä on rajallinen toimivalta ja pitkät menettelyt, mikä vaikuttaa sen kykyyn toimia ja reagoida. On tehty ehdotuksia siitä, että sitä pitäisi joustavammin, mutta siitä huolimatta se tulee olemaan eri asia kuin eurooppalainen demokratiarahasto. Eurooppalaisen demokratiarahaston kautta pyritään tavoittamaan ne, jotka eivät eri syystä ole tähän mennessä saaneet tukea. Ja tätä kautta pyritään todella selkeästi lisäämään arvoa meidän demokratisoitumisagendaamme. Ja tämä nousi erittäin hyvin esille täällä käytössä puheenvuoroissa. Kysymys todellakin on siitä, että tälle on tarvetta. Mitkä ovat avainkysymykset, jotka liittyvät suositukseen? Yleinen periaate rahaston luomiselle on se, että pyritään samaan aikaan synergiaa ja täydentävyyttä olemassa oleviin ohjelmiin ja välineisiin. Rahaston tulisi ottaa kontekstikohtaista, joustavaa, eh, ruohonjuuritasolta lähtevää tukea, joka ottaa huomioon paikalliset toimijat niin, että on mahdollista nopeaan ohjelman tekemiseen. Tänä kautta pitäisi pyrkiä toimimaan niin, että ei ole mitään paikallisia toimistoja, mutta kuitenkin niin, että sihteeristössä on tietotaitoa ja että pyritään koordinoimaan toimintaa toimielinten kanssa täällä Brysselin kaikkia ulkosuudenhallinnon kanssa. Ja siksi meille on tärkeää, että demokratiarahaston sijaintipaikkana on Bryssel. Sen pitäisi antaa suoria apurahoja avunsaajille samalla tavoin kuin ne annetaan siis äh, kansalaisjärjestöille ja säätiöille. Tarkoitus on tukea laajaa joukkoa mahdollisia avunsaajia mukaan luettuna avainpoliset toimijat, kuten nousumassa olevat poliittiset toimijat, puolueet, ruohonjuuritason liikkeet, kansallisjärjestöt, toisena blokkerit ja niin edelleen. Joten tämän avusajien kirjo tulisi olla hyvin laaja. Pyritään samana selkeitä mekanismeja, jos tehdään päätöksiä, me haluamme mitään yhteisrahoituksia tai määräyksiä tai kumppanrahoitusmääräyksiä ehtona sille, miten voi saada tukea eh, demokratiarahaston puitteissa. Toivon, että tätä kautta voidaan saada aikaan tilanne, jossa demokratiarahastosta tulee tällainen hybridirakenne, joka merkitsee sitä, että se on yksikkö, joka toisaalta on autonominen ja toisaalta vastuullinen. Ja minusta tämä on hyvin tärkeää. Ja me tulemme ottamaan tämän huomioon niin, että sen toimintaa tehdään keskittyneempää verrattuna siihen, mitä tällä hetkellä on eri toimielimissä ja eri välineissä nähtävissä. Ja lopuksi lyhyesti sitten vielä Euroopan parlamentista ja roolista. Se tasapaino, josta juuri puhuin, voidaan saavuttaa parlamentin osallistumisen kautta. EUn osuus eurooppalaisen demokratiaston budjettiin pitäisi toteuttaa EUn rahoitusetuksen mukaisesti ja Euroopan parlamentilla pitäisi siis olla laaja poliittinen valvonta, joka liittyy demokratiarahaston toimintaan. Olen sanonut tämän aiemmin toisessa yhteydessä, ei siksi, että tähän olisi jotakin instrumentaalisia syitä, vaan siksi, että tämä talo on täynnä demokraattisesti valittuja poliitikkoja, jotka tietävät, mistä demokratiassa on kysymys. Ja se, että parlamentin jäsenet olisivat mukana tulevassa hallintoneuvostossa, voisi olla tapa varmistaa poliittinen tasapaino, jolla voitaisiin saada poliittista panosta ja voida, voitaisiin määritellä poliittisia strategisia suuntaviivoja demokratiarahastolle. Meidän pitää keskustella vielä siitä, miten parlamentti, miten, mikä sen yhteys tulee olemaan hallintoneuvostoon. Joka tapauksessa parlamentin osallistuminen ja tulee lisäämään myöskin rahaston legitiimiyttä tulevaisuudessa, ja siksi olen iloinen siitä, että ulkoasianhallinto täällä ilmoitti myös, että parlamentti on mukana työryhmässä, joka luodaan nyt neuvoston komission ja ulkosuhdehallinnon kesken maanantaisten neuvoston yhdenpäätösten mukaisesti. Toivottavasti tästä lähtee selkeä viesti siitä, että parlamentti pystyy rakentavasti osallistumaan tulevaan keskusteluun konkreettista muodollisuuksia, jotka liittyvät demokratiarahastoon, mikä tietysti on myöskin meidän yhteisen suosituksemme tavoitteena. Kiitos. Ja nyt sitten käännymme varjoesittelijien, elittelijöiden puoleen eri poliittisista ryhmistä. Kaksi minuuttia kullekin puheaikaa näin minulle on sanottu. Ensimmäinen on EPPstä on Haske Pötö, jonka korvaa kollega, joka ei voi olla paikalla. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja Lamstor. Eh, olen nyt Saifin tilalla. Sain kuulla sen teiltä, mutta ihan mielelläni käytän puheenvuoron. En tiedä, sanoisiko itse sen, mitä Zaifi olisi sanonut. Vaikuttaa, että tilanne on jo pitkälle kehittynyt, mutta en halua vastustaa tätä projektia, mutta minulla on muutama kysymys. Tietysti me kaikki kannatamme demokratiaa ja kun puhutaan valko tai arabimaailman kehityksestä, olen käynyt kaikissa näissä maissa monta kertaa myöskin valko -Venäjällä. Ja tietysti me kannatamme demokratian kehittämistä, se on selvää. Mutta aina täytyy miettiä, onko meillä oikeita välineitä – ja Lambsdorff totesi, että tämä eurooppalainen demokratia, raha, demokratia ja ihmisoikeusväline, no miksi sitten tälle välineelle ei anneta näitä uusia tehtäviä, joita pitäisi tehdä Euroopan demokratiarahastolle? Tämä rakenne on tietysti hallitusten välinen, ja minulla on se vaikutelma, että EUn jäsenvaltiot maksavat varoja tähän rahastoon ja säätiöön. Ja sitten kuka maksaa, minkä verran ja kuka sitten valvoo sitä. Oli hienoa kuulla, että puheenjohtaja Graf Lansor sanoi, että valvonnan hoitaa Euroopan parlamentti, mutta valvontaa täytyy harjoittaa, se on aivan selvää. Sitten kuka sitten saa näitä varoja käyttöönsä? On selvää, että ensisijaisesti paikalliset voimat, kansalaisyhteiskunta näissä vastaanottajamaissa saavat näitä varoja, mutta suosittelisin, ja jos sallitte, itse olen saksalaisen säätiön, Konrad Adenauer-säätiön puheenjohtaja. Sanoisin, että Euroopassa on paljon säätiöitä, ja saamme juuri kuulla säätiöstä, joilla on paljon kokemusta näistä maista, Tehän puhuitte juuri tästä demokratiakehityksestä liittyen säätiön toimintaan. Mutta tämä on myöskin osa Euroopan parlamentin työtä. Meidän täytyy varmistaa tämä toteutuminen ja sitten lopuksi vielä, kun ajatellaan näitä ehtoja ja periaatteita, joiden pohjalta voi saada varoja eurooppalaisesta demokratiarahasto. Meidän täällä parlamentissa täytyy vaikuttaa näihin ehtoihin ja rohkaisen teitä nimenomaan tähän. Kiito, kiitoksia tästä rohkaisusta. Toimimme näin. Ja sitten seuraavaksi De Kaiser sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Ja hän puhuu omissa nimissään, hän on itse varjoesittelijä. Je ne remplace personne. niin, en edusta ketään muuta. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. voin yhtyä siihen tukeen, jota ryhmät yleisesti antavat tälle uudelle konseptille. En vielä välineestä uskalla puhua, mutta sellaisesta, joka on joustavampaa ja joka korostaa nousevia toimijoita sellaisissa maissa, jotka ovat siirtymävaiheessa, sitä edeltävässä vaiheessa, tai jälkeisessä vaiheessa, puuttuu puutteita kyllä on niissä lukuisissa järjestelmissä ja välineissä, joita meillä jo on käytössä. Totta kai voin yhtyä, en nyt sanoisi ihan huoliin, mutta joka tapauksessa pieniin varaumiin, joita kollegat nostivat esille. Erityisesti kollega Pöttering mahdollisesta päällekkäisyydestä – ja siitä määritelmästä, jonka tulisi olla hyvin täsmällinen, johon me pyrimme. Kolme seikkaa haluaisin korostaa. Ensinnäkin kyseessä on osittain eurooppalaiset varat ja ne toimivaltuudet, joita me käytämme. Mikä tulee olemaan parlamentin rooli? Se on mukana välinen eh, tai rahaston rakenteissa, valvomme äh, rahojen käyttöä. Tämä nyt on vähimmäistaso. Mutta haluaisin, että päästäisiin myös poliittiseen tasapainoon parlamentin edustuksessa. Me koostumme poliittisista ryhmistä, eli jonkinlainen painoarvo näille ryhmille pitäisi määritellä. Tämä ei tietenkään saa olla mikään raskas järjestely, mutta demokraattinen kuitenkin. No sitten nämä päällekkäisyydet. Haluaisin, että olemassa olevat välineet eivät joutuisi kärsimään uudesta järjestelmästä, ei päällekkäisyytenä eikä niin, että niiltä viedään käytettävissä olevia varoja pois. Haluaisin tietää, mistä nämä varat tulevat, jos ne otetaan EU-budjetista. Ja jos taas kyseessä on EIDHR, niin otetaanko sieltä rahaa vai vahvistetaanko tätä välinettä? Mistä nämä eurooppalaiset varat tulevat? Sitä ei ole vielä täällä sanottu mutta mielestäni tämä ei voi toteutua niin, että olemassa olevasta välineestä leikataan varoja kompensoimatta sitä millään tavalla. Sitten paikallisten toimijoiden rooli. Korostan sitä, että näin täytyy toimia. Mutta toisaalta sanotaan, että kyllä poliittisilla toimijoilla on kentältä paljon kokemusta. Kyllä meillä on, on myös paikallisia toimijoita, jotka omaavat tällaista kokemusta. Kansalaisjärjestöjä, eh, niillä on todellakin tietoa olemassa olevista realiteeteista. Lansdorf totesi, että tässä tarvitaan välittäjiä tiedonsaantiin totta kai, niin että voimme jakaa varat asianmukaisesti Tästä me emme varmaankaan ole samaa mieltä. Poliittisesti puolueettomia e-, eivät nämä, nämä sidosryhmät ole, eivätkä ne ole myöskään kansallisesti sitoutumattomia tai puolueettomia. Eli varojen jaossa täytyy toimia niin, että me keräämme työtä, työstämme sitä työtä yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta joka tapauksessa minun ryhmäni on sitä mieltä, että paikallisilta toimijoilta täytyy tämä validointityö varojen käytössä nimenomaan saada. Kiitos. Paavo Sitten Lohpila. Kiitos puheenjohtaja. Vihreällä ryhmällä on ollut paljon tarkistuksia tähän, ja suosituksia tähän suositu, näihin suosituksiin tähän paperiin, niin olen kiitollinen siitä, että ne on sisällytetty siihen vain yksi asia, jossa me näemme, että on päällekkäisyyttä tämän eurooppalaisen demokratian ihmisoikeusaloitteen kanssa. Siitä me tulemme edelleen esittämään kommentteja. Kiitos tästä kuulemisesta, että saatamme saada jälleen kerran lisää tietoa. Kuitenkin minulla on edelleen avoimia kysymyksiä, joihin en ole saanut vastausta. Täällä puhuttiin johtopäätöksistä, jotka olivat lähtisin ulkoasiaministerien neuvostosta ja sanottiin, että asia pitäisi tehdä nopeasti, mutta ymmärrän myös sen, että sanottiin selvästi, että täytyy tehdä enemmän työtä, täytyy määrittää täsmällisesti, mitä Euroopan demokratiarahasto voisi tehdä ja mikä on lisäarvo. Ja olen ymmärtänyt, että työn pitäisi olla reagoivampaa, nopeampaa, nopeampia reaktioita, ja ehkä herra Vialitska sanoi, että tarvittaisiin enemmän rahaa yksittäisten äh, apurahojen muodossa, kun, mutta ongelmat ovat myös tässä. Miten, miten määritellään se, mikä on innovatiivista? Ne kuulostaa hyvältä, mutta miten ongelma ratkaistaan, jos vaan sanotaan, että on innovatiivista ohjata valtaisia summia rahoja yksilölle eikä eri kansalaisyhteiskunnille. Joten jota on, ongelmat, joita on eurooppalaisessa demokratia- ja kansalais- ihmisoikeusaloitteessa, niitä on myös täällä tässä eurooppalaisessa rah- demokratiarahastossa. Mitä tulee sitten arvosteluun, joka kohdistuu eurooppalaiseen byrokratiaan, se on oikein, mutta ei nyt ole niin, etteikö sitä kuultaisi. Tällä viikolla meillä oli suuri kansanjärjestöjen kokous maailman, maailman jotka arvostelijat esittivät kommentteja siitä, miten voitaisiin parantaa tilannetta. Ongelma jatkuu, mutta myöskin parannukset jatkuvat toivon, että saisimme myöskin vastauksia näihin kysymyksiin. Vielen Dank. Ähm, Kiitoksia. Seuraavaksi Angurakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Heti aluksi haluaisin sanoa, että vastustan ehdottomasti sitä, että luotaisiin tämä demokratiarahasto, josta nyt keskustellaan. Ja sitten tämä otsikko, siis tässähän puhutaan mahdollisesta demokratiarahaston perustamisesta, mutta tässä puhutaan siitä, kun siitä olisi tehty päätös. Ja vastustan tätä ensinnäkin siksi, että olen mukana liikkeessä, joka kävi taistelua Kreikan sotilasdiktatuuria vastaan hyvin vaikeassa tilanteessa, eli tiedän, millaista on käydä taistelua vaikeassa tilanteessa. Ja se, mistä nyt puhutaan, ei millään tavalla liity kansojen ja työntekijöiden taisteluun vapauksien puolesta, vaan tässä vaan halutaan edistää EUn imperialistista politiikkaa ja halutaan kiistää työntekijöiden taistelu ja näin halutaan tehdä EUsta vielä aggressiivisempi. Näille kansoille voidaan sanoa, että miksi te valitatte, mehän rahoitamme teidän demokratiataisteluanne. Yhdysvalloissa on rahasto, joka on samantyyppinen ja joka perustettiin jo Reaganin aikoina. Ja mehän tiedämme, millaisia seurauksia sillä on ollut. Erityisesti kun ajatellaan, mitä tapahtui Ranskassa äärioikeiston osalta. Joillakin on taipumus unohtaa historia, ikään kuin emme olisi nähneet, miten oranssivallan kumous epäonnistui monissa maissa ja millaisia katastrofaalisia seuraamuksia sillä oli. Mielestäni tämä rahasto olisi taas tapa puuttua muiden maiden riippu- riippumattomuuteen, jotta voimme edistää EUn politiikkaa. Ja tässä rahastossaan olisi edustaja kaikista jäsenvaltioista ja ulkosuhdehallinnosta. Eli miten tässä nyt voidaan puhua rahaston riippumattomuudesta suhteessa eurooppalaiseen ulkopolitiikkaan? Mielestäni tämä rahasto ei paranna tilannetta, vaan se luo vielä enemmän epävakautta ja enemmän ongelmia. Jetzt der Ja sitten seuraavaksi Angel Jip. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Niin. Muutamissa puheenvuoroissa, joita kuulin, toisaalta on innoitusta tällaisen välinen, välinen luomiseksi, mutta toisaalta olisi parempi, jos tällainen väline olisi sellainen, että se olisi mitään tehtäviä, jotka olisivat sen tavoitteita. Tai että olisi mitään suurempaa toimintaa, koska tätä kautta sisäiset asiat, niihin puututaan tietyissä maissa, eli meidän pitäisi siis toimia, se pitäisi siis toimia siellä, missä ne toimivaa demokratiaa pitäisi siis käyttää tätä välinettä siellä, missä on tietynlaista idullaan olevaa demokratiaa. Tämän välineen tulisi ennen kaikkea tukea kansalaisyhteiskuntaa siellä, missä aloitteet nousevat esille aivan – ruohonjuuritasolla silloin, jos me tuemme tätä, silloin on tietysti helppoa tehdä johtopäätöksiä. Kyllä minä ymmärrän, että on pelkoa. Välineen täytyy todellakin olla tiukasti täydentävä suhteessa niihin välineisiin, joita jo on olemassa. Mutta näen tässä myös sekä ensimmäisessä vaiheessa tätä esitystä ja siinä, mitä herra Graf Lambsdorff on esittänyt, en näe mitään vaarantavaa tekijää, joka liittyisi eurooppalaisen demokratia- ja ihmisoikeusaloitteen toimintaan tai naapuruusaloitteeseen. Teksti, jonka olemme saaneet, selkeästi sanoo, että meidän täytyy huolehtia siitä, että tällä välineellä on tarkoitus tukea syvää ja jatkuvaa demokratiaa ja että toimitaan ensimmäisessä vaiheessa siellä – missä demokratia vasta on syntymässä, ja että tämä olisi täydentävä ja niin, että mahdollisten tuen saajien laaja kirjo saavutettaisiin siellä, missä tätä välinettä käytettäisiin. Ja samaan aikaan pitäisi myöskin saada aikaan selkeitä, suoria hyötyjä vastaanottaville. Se, mitä täällä herra Vielitska sanoi, pitäisi ottaa huomioon. Hänhän tuntee erinomaisesti riskit, jotka liittyvät tähän. Teitä toisaalta on täysi avoimuus, mutta toisaalta katsomme, keitä olemme auttaneet ja sitten Alek Valetskin tapaus saattaa toistua, koska täällä lausunnon jälkeen käynnistyvät ongelmat, joita hän oli hänet pidätettiin. Se, mitä täällä hänelle täällä sanottiin, oli luultavasti välitön syy niihin sortotoimiin, joihin tai häneen kohdistettiin. Tämä ovat minusta kommentteja, jotka täytyy ottaa huomioon, kun tällainen väline luodaan. Meidän pitää huolehtia siitä, että tämä väline voi toimia nopeasti, koska vain sellainen toiminta on tehokasta. Vielen Dank, kollega. Kiitoksia sitten Koval. Dziękuję bardzo. E, Myślę, że pierwsza teza, która się rysuje. Kiitos. Minusta tämä keskustelu osoittaa meille, että meidän on saatava työ liikkeelle demokratiarahaston suhteen. Budjetissa vuodelle 2012 tätä varausta ei ole. 69 miljardia euroa kaikenlaisille hankkeille, mutta ei mitään demokratian rahastolle. Ja kyllä täytyy kysyä, miksi näin on. No sitten nuorista. Tilanne paikan päällä on muuttunut. demokratiaa edeltävä vaihe ja toisaalta siirtymäkauden jälkeinen vaihe ovat hyvin erilaisia. Nuorilla on omassa elämässään hyvin vaikeita tilanteita, vaikeuksia valtion kanssa, hallintokoneiston kanssa. Ja tähän kysymykseen totta kai on puututtava. Vai nyt jos siihen, mitä edustaja Pöttering sanoi. herra Pöttering ja Konrad Adenauer-säätiö ovat hyvin rohkeita, uskaliaita. Demokratian edistämistä ei voida toteuttaa ilman tietyn asteista rohkeutta. Tietenkään poliittisesti, sisäisesti ei voida tilanteeseen puuttua. Ähm. Kiitoksia. keskustelu on ollut hyvin vilkasta, mutta tulkeillakin on oikeus lounastaukoon, joten EAS voi nyt lyhyesti vastata muutamiin seikkoihin, jotka nyt tulivat esille, ja sitten päätämme kokouksen siihen. olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Haluaisin pyytää anteeksi sitä, että äh, herra Popovski joutui menemään nopeasti pikakokoukseen Euroopan, Euroopan neuvostoon, joten hän ei tulla tänne. Mutta haluan kiittää Alexander Graf Lambsdorffia erinomaisesta mietinnöstä. Haluan myöskin kiittää varjoesittelijöitä ulkosuudenhallinnon puolesta siitä, että analyysit ovat myönteisiä ja rohkaisevia. Vastaus tehtyyn esitykseen. Olen iloinen siitä, että näyttäisi olevan niin, että pitkälti olemme samoilla linjoilla mitä täytyy pitää hyvänä, mikä osoittaa sen, mikä on suuri innostus, joka kohdistuu tähän aloitteeseen. Ja huomaan saman myöskin vastauksista, joita kuulin täällä läsnä olevilta henkilöiltä. Sitä voi nähdä myöskin, missä määrin tätä eh, välintä tarvitaan, miten pitkälti olemassa oleviin aukkoihin täytyy löytää vastauksia. Ja nyt pyrimme siis löytämään asianmukaisia vastauksia niihin muutoksiin, joita tapahtuu Pohjois-Afrikassa, ja se on ollut nähtävissä siis jo tänä vuonna. Työ siis tulee jatkumaan. Yksityiskohtia tarvitaan enemmän, kuten totesin aiemmin, luodaan työryhmä ja emme voi kuvitella, miten se toimisi ilman Euroopan parlamentin osallistumista työhön, joten yksityiskohtaisempia kysymyksiä voidaan käsitellä prosessin myötä. Joten parlamentin rooli on meidän mielestämme voimakas ei pelkästään työryhmässä, vaan myös siinä, että se valvoo rahaston toimintaa mitä tulee rahoitukseen, me emme koskaan ole ajatelleet, että rahasto voisi jotenkin viedä rahoja pois, jotka on osoitettu eurooppalaiselle demokratia- ja ihmisoikeusaloitteelle. Se on meille hyvin tärkeää. Me emme halua mitenkään kiistää sen toimintatapaa, mutta täytyy todeta, että on olemassa aukko, johon eh, ei DHR ei pysty toiminnallaan puuttumaan – ja jotta tar- voitaisiin tarttua kaikkeen, mitä me esitämme, niin se on sellaista, mitä pitäisi kattaa eurooppalaisen demokratiarahaston kautta. Siis tarkoitus ei suinkaan ole nyt jotenkään hämmentää tuen vastaanottajia, vaan antaa tällaista käynnistämistukea henkilöille, jotka haluavat järjestäytyä ja luoda parempaa tilaisuutta, mahdollisuuksia luoda moniarvoisuutta parempaa demokraattista tilaa, mutta kun nämä toiminnot sitten ovat käynnissä ja nämä nuoret ihmiset, toimittajat tai aktivistit, kun he saavat toimintansa käynnistymään, silloin he, he itse asiassa heidän pitäisi pystyä saamaan rahoitusta EIDHRstä tai muista välineistä. Joten meistä on selvää, että kysymys ei ole päällekkäisyydestä ja että on selkeä täydentävyys ja lisäarvo. Ja lopuksi kuulemiset ja yhteistyö muiden toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten säätiöiden kanssa. Meistä tämä on ehdottoman välttämätöntä. On monia ihmisiä, joilla on kokemusta tuen antamisesta nimenomaan siirtymävaiheen tilanteissa ja haluamme oppia heiltä ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Thank you very much for this, uh, um... Kiitoksia tästä hyödyllisestä yhteenvedosta. Haluaisin lopuksi kiittää sihteeristöä ja henkilöstöä siitä, että tämä on järjestetty ja että on laadittu tämä suositus tästä projektista. Jatkamme yhteistyötä kollegoiden kanssa. Ja sitten lopuksi vielä toteaisin kaksi asiaa, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin määräaikatarkistusten jättämiselle suosituksen on 15. joulukuuta. Ensi viikolla siis. Ja kirjalliset tarkistukset pitäisi siis lähettää sitä päivää ennen. Ja seuraava valiokunnan kokous on Strasbourgissa maanantai-iltana puoli seitsemältä. Ja paikalla on silloin korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja. Ja kiitoksia, että olette paikalla tänä aamuna ja hauska päivänjatkoa.